So, dear colleagues, yes. now we move to the... Hyvät kollegat, nyt siirrytään Ekon suuten kiitän työllisyysasian valiokuntaa tästä ensimmäisestä osuudesta. Nyt toivotetaan uudestaan vieraat tervetulleeksi ja kuten te tiedätte, täytyy hyväksyä myös Ekojen oma esityslista. Hyväksytty. Ei ole ilmoituksia, joten suoraan taloudellisen vuoropuheluun. Nyt keskitymme komission lausuntoon koskien budjettisuunnitelman luonnoksesta, luonnoksiin euroalueella. Kuten te tiedätte, mitään erityisiä vastauksia juurikaan huomattu. Jotkut olivat eh, riskialueella, jotka osittain olivat täyttäneet ohjeet. nyt täytyy myös panna merkille se, että meillä on joukko jäsenvaltioita, jotka ovat ylittäneet keskivaiheen budjettitavoitteensa. Sitten vielä kannattaa panna merkille, että komissio maakohtaisten suositusten mukaisesti on ilmaissut aikeensa harjoittaa harkintavaltaa, jonka lainsäädäntö sallii koskien tätä ja otetaan huomioon kokonaisarvio. Kahdessa tapauksessa tämä perustelee tai oikeuttaa budjetti tavoitteen noudattamisen räätälöidymmällä tavalla suhteessa matriksiin. Tämä on myönteinen innovaatio ja se on johdonmukaisessa suhteessa tällaisen horisontaalisempaan arviointiin kokonaisfinanssipoliittisesta tilanteesta ja makrotaloudellisesta tilanteesta. Tämä mahdollistaa horisontaalisen johdonmukaisuuden ja tällaisen tarkan arvioinnin yksittäistä olosuhteista. Kaiken kaikkiaan, niin kuin tiedetään, huomattavasti on vähennetty sekä velkaa että alijäämää. Erityisesti alijäämä on pystytty vähentämään. Vielä tietysti ollaan, ei olla saavutettu tavoitteita, mutta kun ajatellaan ennustettu velkaennusteita. Viimeisen ennusteen pitäisi olla parempi kuin aikaisemmin jo. hiukan ylisuorittamista on, vaikkakin on eroa suhteessa tähän neutraaliin finanssipolitiikkaan kokonaisesti ajatellen, jos ajatellaan tätä perusjäämää. Sekin on tietysti myönteistä ainakin minun mielestäni. Haluaisin antaa puheenvuoron nyt ensin varapuheenjohtaja Dombrovskikselle ja sitten komissaari Moskovetsille. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Euroopan ohjausjaksopaketin ja kasvuselvityksen lisäksi olemme hyväksyneet lausuntoja budjettiluonnoksista 18 EU, euroalueen jäsenvaltiotapauksessa. Kaikki maat, siis paitsi Kreikka, joka on edelleen erityisohjelman maana. Ja nämä havainnot on koottu yhteen tiedonantoon ja olemme myös tehneet päätöksiin, jotka liittyvät, jotka ovat monisia kasvia vakasvimuksen puitteissa. Ajatellen näitä suosituksia. Se on hyvin tärkeää ajatellen sitä, miten seurataan euroalueen jäsenvaltioiden toimintaa. Hallituksia ja parlamentit voivat sen ottaa huomioon. Nämä, kun tehdään lopulliset ratkaisut budjeteista, niin tätä kautta myöskin välttää se, että ei synny sitä tilannetta, että noudattaisiin sopimuksia. Tilanne kokonaisuudessaan on paranemassa, ajattelen toimimista, ja me uskomme, että tämä suuntaus tulee jatkumaan. Ajattelen sitä, että jäsenvaltiot ovat eri vaiheessa talouden sykliä. Komissio korostaa tarvetta löytää oikea tasapaino siinä, että vastaan löydetään tasapaino kestävän julkisen talouden ja elvyttävän finanssipolitiikan välillä pitää saada aikaan todellisia puskureita, joiden kautta saadaan aikaan kestävyyttä ja saadaan aikaan myöskin varmuutta seuraavia tulevia sokevat. Ja mitä tulee rakenteellisiin sopeutuksiin, ajatellen tilannetta vuoden 2017 aikana, rakenteelliset puutteet euroalueella tulevat hiukan kasvamaan vuoden 2018 aikana noin 0,1 prosenttia BKTLstä ja kokonaisuudessaan tämä finanssipolitiikan luonne on neutraali, ja mikä ajatellessa, että nykyinen talouden kasvu on sellaista, sille on tyypillistä se, että on olemassa jotakin epätyypillisiä piirteitä, ja laajalti katsottuna finanssipolitiikan luonne vastaa myöskin Euroopan eh, eh, finanssipoliittisen komitean suosituksia. Meillä on kaksi euroalueen jäsenvaltiota, Espanja ja Kreik, eh, Ranska, jotka ovat liika, liikavajen menettelyssä, niin pitää saada tämä vaje oikealle tasolle suhteessa BKTL. Espanjan budjettiluksessa oli muuttumaton tilanne, joka näyttäisi laajalta olevan kasvu- ja vakaussopimuksen mukainen. Syksyn ennusten mukaan tämä vaje olisi alle 3 prosenttia vuoden 2018 aikana, mutta se ei merkitse se, siis täytetään, saavutetaan sinne tavoite Ranskan osalta tämä tavoite on ollut voimassa viime vuoden aikana myös sitä, että Ranskan osalta otetaan huomioon käyttö ennakoiva eh, osa kasvaa kasvussa vuodesta 18 ja tässä tilanteessa sen on myös vaara siitä, että se ei täyttäisi sopimusta. Yhä harvemmat jäsenvaltiot katsotaan, että ne e, ovat vaarassa eh, että ne eivät täyttäisi, siis kuusi verrattuna kahdeksan jäsenvaltiota viime vuonna, kuusi euroalueen jäsenvaltiota täyttää kasvu- ja vakasuista Saksa, Latvia, Liettua, Alankomaat ja Suomi, Luxemburg ja muut, neljä muuta on pitkälti sopimusten mukainen Viro, Irlanti, Kypros, Malta ja Slovakia, ja viisi muuta ovat vaarassa, että ne eivät noudattaisi kasvu- ja Itävalta, Belgia, Italia, Portugali ja Slovenia. Pyydämme kaikkia jäsenvaltioita, joiden osalta on tämä riski olemassa, että ne yhtyisivät lisätoimiin kansallisen budjettimenettelyn puitteissa sen varmistamiseksi vuoden 2012 budjetti vastaa eh, kasvu- ja vakaussopimusta. Ja niin kuin tiedätte, Pierre ja minä olemme lähettäneet kirjeen näille viranomaisille. Italian finanssivartioissa kehotetaan sitä, että vuoden 2018 budjetti pitäisi hyväksyä niin, että ei vesytetä. Siinä on vielä määräyksiä, että laajalti pannaan toimeen noin 0,3 prosenttia BKT. Kuten puheenjohtaja Gualtieri jo totesi, kysymys on vähemmästä summasta kuin mikä, mitä matemaattisesti katsottaisiin symmetrian, symmetrian osalta, mutta korostamme myös sitä, että on tärkeää puhua tästä rakenneuudistuksesta ennen kaikkea, mitä tulee eläkkeisiin, koska nuo uudistukset ovat sellaisia, jotka ovat tärkeitä. Ajattelen Italian velan kestävyyttä pitkällä tähtäyksellä katsomme, miten eh, Italia on täyttänyt velkakriteerit uudestaan keväällä 2018, joten kokonaisuudessaan näemme, että finanssipoliittinen tilanne on euroalueella asteittain paranemassa. On vähemmän maita, joissa on tämä liika ylijäämä menettely, ja sitten on vähemmän maita, jotka ovat vaarassa siinä, että näyttäisi määräyksiä ja velan taso kokonaisuudessaan on alemmassa ja nyt tässä vaiheessa antaisinkin puheenvuoron Pierille, joka voi selittää päätökset, joihin on ryhdytty kasvu- ja vakaussopimuksen puitteissa. Thank you. Please. Olkapa hyvä. Valdis. Kiitos puheenjohtaja Valdis. Tässä esitteli horisontaaliset kysymykset, joita käsittelemme budjettipaketissa koskien jäsenvaltioita Edelleen on huomattavia eroja kuitenkin jäsenvaltioiden välillä. Me seuraamme erityisellä tavalla tilannetta, jotta löytäisiin tasapaino siinä, miten tuetaan taloudellista kasvua ja toisaalta miten pyritään takaamaan julkisen talouden kestävyys toisaalta, jotta tässä onnistutaan, pitäisi jatkaa tähän mennessä käytettyä metodia, aika menestyksekästä on nostettu, pyritään edistämään älykästä vakaus- ja kasvupimuksen käyttöä toisin sanoen niin kuin tämäkin valiokunta komissio haluaa, että halutaan noudatetaan kaikkia sääntöjä kokonaisuudessaan. Ja kun huomaan, että vaje keskimäärin alijäämä on 1,1 prosenttia ja 0,9 prosenttia 2018 voidaan huomata, että todennäköisesti liiallisen alijäämän menettelyn loppuun ensi vuoden aikana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita löysyyttä. Me käytämme kuitenkin tarvittavaa joustoa, jos on, mutta se on nyt tarpeen. Ja olemme arvioineet 18 budjettiluonnosta, koska Kreikka on vielä oma eri kategoriassa. Itävalta, Saksa esittelivät suunnitelmansa muuttumattomassa muodossa. Espanja taas esittää esitteli myös budjettisuunnitelmansa muuttumattomana. Eri syistä se johtuu siitä, että se on nyt myöhässä budjettimenettelyssään. Se johtuu tilanteesta, jonka tietysti tunnemme, johtuen Kataloniasta. Näiden maiden täytyy esitellä budjettisuunnitelmansa päivityssä muodossaan heti, kun hallitus tähän pystyy. Ja nyt sitten tarkemmin näihin lausuntoihin. Tehän tiedätte, säännön, sää, säännöt vaihtelevat maasta toiseen riippuen siitä, kuuluuko joku maa ennalta ehkäisevän osuuteen sopimuksessa vai korjaavan osuuteen. Jäsenvaltiot, jotka ovat tässä ennalta ehkäisevän osuudessa, jotka ovat alle nimellisvajeen alle 3 prosenttia, joutuvat esittämään pysymään tavoitteissaan, jotta luodaan tällaista liikkumavaraa tulevaisuuden varalta ja rajoitetaan riskejä, jotka liittyvät julkisen talouden, talouden kestävyyteen ja pitää myös arvioida, missä määrin on noudatettu velkakriteeriä. Jäsenvaltiot, jotka kuuluvat tähän sopimuksen korjaavaan osuuteen, joissa vielä nimellisaliväje on ylittää 3 prosenttia, niiden pitää toimia neuvoston vaatimusten mukaisesti, jotka ovat esittäneet niiden tämän tavoitteen alle 3 prosenttiin Mikään maa ei ole kovin vakavassa tilanteessa, mitä tulee sääntöjen noudattamiseen. Komissio ei ole siis pyytänyt tarkistamaan mitään budjettisuunnitelmaa. Kuitenkin jotkut suunnitelmat ovat herättäneet huolta. Tämän takia komissiolta on pyydetty äh, pyytämään lisätietoja Belgialta, Ranskalta, Italialta, Portugalilta. Vastaukset, joita jäsenvaltiot ovat antaneet, otetaan huomioon sitten analyysissamme. Siis monissa tapauksissa komissio on sitä mieltä, että budjettitarkastus on alle sen, mitä kasvu- ja, vapaus, kasvu- ja vakaussopimus vaatii. Me analysoimme eri riskejä ja tarvittaessa täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Nyt sitten yksityiskohtiin maakohtaisesti lähden kiinni, niin liikkeelle maista kuuluvat ennaltaehkäisevät osuuteen. Nämä ovat kuusi, niitä on kuusi maata, Baldus puhui viidestä, jotka ovat esittäneet näitä äh, suunnitelmia. Itse asiassa viisi maata ne ovat niitä maita, joista olemme sitä mieltä, että budjettisuunnitelmissa on riski siitä, että ei täytetä 18 äh, vuoden vaatimuksia, ja tämä näkyy myös analyysissamme, on huomattavia eroja verrattuna tähän 0,5 osuuteen BKTstä kahden vuoden aikana. Sitten yksityiskohtaisesti Italia ja Belgia. Niissä on riski sääntöjen noudattamattomuudesta, mitä tulee velan vähentämiseen. Italian tapauksessa – on huomattavaa epävarmuutta, mitä tulee budjettin näkymiin, ja lopuisen budjettin me olemmekin kirjoittaneet Italian viranomaisille kertoaksemme aikomuksesta, me uudelleen arvioida velan vähennyskriteerien noudattamista ensi keväänä vuoden 17 tulosten pohjalta, jotta löytäisiin oikea tasapaino kasvun ja talouden terveyden välillä, niin budjetti tietyt erot ovat hyväksyttäviä Italian ja Slovenian tapauksessa. Kaksi euromaata ovat vielä mukana liiallisen alijäämän korjaavassa osuudessa. Ranskassa lähdetään liikkeelle siitä hypoteesista, että sen vaje olisi alle 3 prosenttia tänä vuonna. Me olemme siis tutkineet 2018 budjettiluonnoksen jo nyt ennaltaehkäisevässä mielessä ja meidän analyysimme mukaisesti Burtista löytyy myös muitakin puutetta suhteessa rakenteelliseen alijäämään. Vaikka meillä on syytä kyllä ajatella, että tämä ero olisi yksi prosenttia korkeampi, mutta 0,1kin olisi vielä menettelevää. Me pohdimme, onko tässä nyt noudatettu velkavähennyskriteerejä. Tämän takia olemme arvioineet tällä tavalla Ranskan ja Sitten Espanjan budjettisuunnitelmasta pitkälti vastaa sopimuksen vaatimuksia ensi vuoden osalta komissio haluaa, että nimellisvaje olisi alle kolme prosenttia. Mikään maa ei ole pyytänyt joustoa ensi vuodelle. Kuitenkin jotkut ovat korostaneet, että miten äh, suuri maahanmuuttajien pakolaisten määrä on vaikuttanut budjettilanteeseen ja turvallisuuskysymys myös. Esimerkiksi Itävalta on pyytänyt lisäjoustoa tälle vuodelle mitä tulee turvallisuuskysymyksiin, mutta mikään ei ole pyytänyt joustoa ensi vuoden varalta. Näin meidän paketissamme todetaan. Meidän vuoropuhelumme on euroalueen kanssa erittäin tärkeä. Tämä on aina prioriteettikysymys komissiolle ja tietenkin olen tässä koko ajan Valdisin rinnalla ja valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much. We start. Kiitoksia sitten heti kysymyksiin. Edustaja Heis EPPstä. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Tervetuloa arvoisat komission jäsenet tähän EKOn valiokunnan kokoukseen. Voidaan todellakin todeta, että edistystä on saavutettu viime vuosien aikana velkataakan ja alijäämän leikkaamiseksi tunnustus sille. Mutta mitä tulee Irlannin tilanteeseen, siellä on aimo harppauksin päästy eteenpäin viime vuosien aikana. Ja kommenttini liittyy Brexitin mukana tuomaan ja kovan Brexitin mahdollisen mukana tuomaan vaikutukseen. Jos katsotaan alustavaa talousarviosuunnitelmaa Irlannista, niin siellä otettiin tämä asia huomioon. Ja kysyisinkin teiltä, että mitä tämä asymmetrinen sokki tarkoittaisi käytännössä Irlannin kasvulukemien osalta? Eli minkälainen fiskaalinen viritys äh, olisi? miltä tämä fiskaalinen sokki näyttäisi. Meidän täytyy aina varautua pahimpaan ja neuvottelut tällä, tällä haavaa eivät näytä hyvältä. Ja sitten toisaalta taas, mitä tulee uh, tuotantovajeeseen, komission jäsen Moskovitsi viittasi tähän useampakin otteeseen. Eli tämä prosessi, joka voi muuttua vuodesta toiseen. Ja kysyisinkin komissiolta, että voitteko esittää tähän liittyen uusia ehdotuksia, jossa huomioitaisiin tämänhetkinen tuotantovaje, varsinkin niissä maissa, ei ainoastaan Irlannissa, vaan muissakin maissa, joissa kasvulukemat ovat muuttuneet, maat, jotka ovat tuotantoa ja vientivetoisia talouksia on sanottu, että komi- neuvoston työryhmä, joka käsittelee tätä vajetta, paneutui tähän kysymykseen ja komissio kuulemma osallistuisi tähän komitean työskentelyyn. Voisitteko kertoa tästä enemmänkin? Ja sitten kolmas kysymykseni, se liittyy äh, Dublin-ohjelman seurantaan ja komission jäsen on aina tervetullut Dubliniin, mutta meidän täytyy päästä eroon tästä valvontaohjelmasta. Ohjelma on tullut pää, tiensä päähän, mutta miksi tätä kuitenkin jatketaan? Me olemme saavuttamassa ketkipikiskän aikavälin tavoitteet. Tarkoittaako tämä sitä, että nyt tällainen valvonta ja seuranta voidaan lopettaa? Ja sitten tämä investointivaje kysymys. Meille se on laskenut 20 prosenttiyksiköllä. Voivatko ne jäsenvaltiot toimia joustavammin, jotka ovat osallistuneet tukiohjelmaan, koska investointi volyymi on laskenut ja mitä komissio on sitä mieltä, kun pyydetään enemmän joustavuutta investointihalukkuuden lisäämiseksi niissä jäsenvaltioissa, joissa investointihalukkuus yksityisellä ja julkisella sektorilla on laskenut huomattavassa määrin kriisin myötä. Kiitoksia. Uh, okay, uh, thank you. Uh, Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensin Irlannin taloudesta. Niin Irlannin talous on nyt vahvalla pohjalla 4,8 prosenttia kasvua tänä vuonna, ennuste 3,9 prosenttia ensi vuonna, joten tässä vielä kun otetaan huomioon tilanne Brexit-neuvotteluissa, tässä tilanteessa. Tietysti me tiedämme, että niitä seurataan valpaasti, mutta ja tämä no deal-skenaario ei ole se, johon me pyrimme komissiossa. Me selvästi haluamme saada aikaan sopimuksen ja hallitun Brexitin aikaan. Brexitin mitä tulee sitten vajeeseen? Va- Meillä on työryhmä tästä asiasta. Se tarkastelee, miten voidaan muuttaa yhteistä metodologiaa. Ja korostan, kyseessä on yhteinen jäsenvaltioiden metodologia. Ja tässä tarvitaan jäsenvaltioiden suostumus, jos sitä muutetaan. Ja mitä olemme nähneet tuotantovaje-työryhmästä, joskus tämä on vaikea, koska eri haasteita, metodologisesti joskus haastetaan, jos sulla on ristiriitaisia jäsenvaltioiden kesken, mutta joka tapauksessa – kun arvioidaan tuotantokuilua komission kannalta, voimme käyttää tällaista toteutettavuusvälinettä ja äh, arvioida jäsenvaltioiden tuotantokuilua. Nämä joskus tarvitaan tällaista arviointia, mitä tulee sitten jälkikäteiseen tarkasteluun. Se on ihan standarditoimintaa myös IMFn ohjelmissa ja komissio on mukana myös tässä. Ja suuri osa velkaa on vielä maksamatta ja se liittyy tähän ohjelman jälkeiseen valvontaan. Se on ihan loogistakin. Sitten kysymykset investointivajeesta. Tämä on kysymys, johon yritämme puuttua eri EU-politiikossa. Katsotte vuosilta kasvusetystä, investoinnit ovat ykkösprioriteettina, investointilausekkeita löytyy vakaus- ja kasvusopimuksesta. Tätä kautta voimme korjata jäsenvaltioiden finanssipoliittista tuloksellisuutta lisäävätkö ne investointeja, jos ne lisäävät investointeja ja mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, niin niissä tarkastelemme myös, mistä budjetit koostuvat, kuinka kasvuista välinen budjetti on, missä määrin priorisoidaan investointeja. Nämä ovat eri välineitä, joita voimme käyttää, kun arvioimme investointivajetta. Ihan lyhyesti, koska tarkemmat asiat Valdis jo mainitsikin yksi asia. Olen aina tyytyväinen, kun pääsen Irlantiin. Silloin keskustellaan yleensä enemmänkin verotuksesta kuin ohjelman jälkeisestä valvonnasta. Toivottavasti voimme todistaa Irlantiin liittyviä huomattavia positiivisia eh, edistysaskeleita ensi vuonnakin voidaan keskustella näistä veroparatiisikysymyksistä. menettely avoimuus ja muut kysymykset. Eli kyllä me teemme hyvää yhteistyötä irlantilaisten ystävien kanssa ja minulla on aina ilo käydä siellä vierailulla ja havaita, että vahvasti tehdään työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja sitten olusen äärellä keskustellaan avoimesti siitä, mitä kaikkea surkeata komissio ehdottaa. Mitä tulee sitten ohjelman jälkeiseen valvontaan, niin näistä säännöistä sen verran, että sitten kun 75 prosenttia velasta on maksettu, niin siihen asti kuuluu ohjelman jälkeiseen valvontaan. Tämä on sääntö ja komissio valvoo sääntöjen noudattamista, ovatko säännöt reiluja, eli pitäisikö jonkun maan kuulua vuosien ajan tähän ohjelmaan, no sitä voidaan tietenkin aina pohtia. Mutta asian ydinhän on se, että eihän Irlanti sinänsä kärsi tästä valvonnasta, sillä teidän kasvulukemat ovat hienot, reilu 5 prosenttia vuonna 16, 4,8, tänä vuonna 3,9 ensi vuonna, eli te olette kyllä ihan kärkijoukossa kasvun osalta ja tämä on komissiolle mieluinen tieto. Ja olen iloinen voidessani sanoa euroryhmän kokouksessa, että kävimme Irlannissa ja se oli menestys tarina, joten teidän ei tarvitse pelätä pahinta Tietenkin jossain vaiheessa valvonta alkaa tympiä, kun varsinainen työ on saatu tehtyä. Mutta komissio tietenkin vain valvoo, että säännöt pannaan täytäntöön. Sitten Brexitiin tulee, miten se vaikuttaisi Irlannin talouteen. Sterlingin arvo tietenkin laskisi suhteessa euroon. Se vaikuttaa myöskin inflaatioon ja tuotteiden hintaan, mitä tulee sitten neuvotteluihin Brexitin osalta, niin ensi vuoden ennusteemme liittyvät aivan teknisiin laskelmiin, joka liittyy yhdistyneen kuningaskunnan ja 27 jäsenvaltion unionin kaupankäyntiin Teidän täytyy aina muistaa, että meidän pitää laatia ennusteita, mutta se voidaan tietenkin tulkita poliittisena kannanottana. Me tiedämme, että Irlannista löytyy monia moni, monikansallisia yrityksiä, silläkin on omat vaikutuksensa taloudelliseen tilanteeseen ja sitten oma roolinsa on myöskin Yhdysvalloilla. Ja mitä tulee yhteiseen yhdistettyyn yhtiöveropohjaan, siihen liittyvä ongelma yritetään ratkaista kaikkien myötävaikutuksella. Kiitoksia sitten kollega Pereira SDN riveistä. Portuguese, please. Aion puhua portugalia. Duas perguntas. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen näistä kysymyksistä on luonteeltaan yleisempi kun arvioitte talousarvioluonnoksia, onko komissio silloin käymässä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, siis pelkästään siitä noudattavatko jäsenvaltiot sääntöjä, vaan myös siitä, miten sääntöjä tulkitaan. Joskus nimittäin on huomattavaa eroa siinä, mitä pitäisi käsittää mahdollisella kasvulla esimerkiksi, tai rakenteellisella vajeella. Ja tämän tyyppisiä ongelmia liittyy sellaisiin käsitteisiin kuin miten voidaan määritellä erityiset toimenpiteet. Tilastoviranomaiset, Eurostat, kansalliset viranomaiset usein käyttävät kuukausia siihen, miten saataisiin johtopäätöksiä siitä, miten jokin toimenpide luokitellaan. budjettiruulista budjettisäännöistä näyttää tulen hyvin hämärä prosessi, jota kukaan ei tunnu oikein ymmärtävän. Joten minun kysymykseni komissiolle kuuluu, miten voidaan vastata joidenkin hallitusten pyyntöihin siitä, että lisäponnistelulla pyrittäisiin selkeyttämään näitä sääntöjä. Toinen kysymykseni liittyy Portugalin tilanteeseen erityisemmin. Huolimatta riskeistä, jotka komissio on identifioinut, kaikki ovat tunnustaneet, mukaan luettuna komissio, että budjetti- ja taloustilanne Portugalissa on parantunut huomattavasti tänä vuonna. Todellakin tänä vuonna maan tulisi kasvaa huomattavasti nopeammin kuin keskimäärin Euroopan unionissa on kasvua. Enemmän kuin eurovyöhykkeellä keskimäärin on kasvua. teidän ennusteenne, jotka liittyvät julkiseen vajeeseen ja velkaan, ennusteet ovat alentuneet. 2015 me puhuimme heikentyvästä tilanteesta mahdollisista sanktioista, mutta nyt komissiokin sanoo, että rakenteellisissa vajeissa on ollut vähentymistä sekä vuonna 2016 että 2017 ja luultavasti myös vuonna 2018. Kysymys on vain siitä, mikä on tämä rakenteellisen vajeen pienenemisen laajuus ja onko se riittävää. Onko nyt niin, että riittävät, että edelliset tulokset ovat riittäneet eh, siihen, että tulisi myönteisiä arvioita ennusteissa? Vuoropuhelussa Portugalin viranomaisten kanssa, onko komissio saanut tässä sellaisen tunteen, että se voisi suhtautua luottavaisesti Portugalin talouteen? Onko niitä Portugalin talous pystyy selviytymään riskeistä ja pystyykö se samaan aikaan myönteisiä tuloksia? Well, uh, on those two points. Uh, first... Näistä kahdesta kysymyksestä. Ensinnäkin jäsentynyt vuoropuhelusta on käyty teknisellä tasolla. Yhteisiä sääntöjä, koodeja on. Tilastoasioihin liittyvä kysymys Eurostat pyrkii mm, toteutettavuuteen ja käytännöllistä, joten tämä työ jatkuu sitten Portugalin taloudesta, niin kuin muistutitte Olemme arvioineet asiaa ensinnäkin niin, että taloudellinen tuloksellisuus on vahvaa koskien kasvua Portugalissa, mutta toiseksi finanssipolitiikan vajetta on pystytty vähentämään huomattavalla tavalla. Ja kolmanneksi rakenteellisia uudistuksia toteutetaan. Mutta niin kuin te sanoitte, nämä rakenteelliset toimet eivät ole tarpeeksi mittavia, jos ajatellaan, otetaan huomioon sovellettavia, sovellettavat kriteerit, ja tämä meidän pitää ottaa esille ja vaatia, että tarvittavat ponnistelut vielä toteutetaan. Sekin on totta, että aikaisemmin olemme todenneet, että lopulta tulo, lopultakin tulokset Portugalissa, Portugalissa ovat olleet parempia kuin omat ennusteemme, eikä se ole niinkään hämmästyttävää, hämmästyttävää, koska meidän tietenkin täytyy olla hyvin varovaisia äh, tehdessämme arviointa. Meidän pitää tietysti tarkistaa tämä tilanne ja tämän korjausohjausjakson aikana tulemme korjaamaan arviointimme. Luotetaanko Portugalin talouteen vastaukseni olisi kyllä. Luottamusta löytyy. Luottamus ei kyseenalaista kuitenkaan sitä seikkaa, että tarvittavat korjaukset täytyy toteuttaa. Ja tässä tästä riippuu koko komission asenne. Sitten Yksi kysymys liittyy tulevaisuuteen, koska Portugali, Portugal tietenkin on korkeassa vaiheessa tätä sykliä, siksi rakenteellisia uudistuksia täytyy vielä jatkaa. Thank you. Leave. Kiitoksia. Sitten Aldesta. Leave. Mr. Dombrovskis. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat komission jäsenet. Alkuun voin sanoa, että olen tyytyväinen siihen, että alustava talousarviosuunnitelma on muuttunut siten, että nyt on yksi jäsenvaltio vähemmän, joka ei ole noudattanut sääntöjä. Mitä tulee nykysääntöjen monimuotoisuuteen? Kuten euroryhmän puheenjohtaja sanoi hiljattain, Olemassa olevat säännöt ovat mutkikkaat, ne ovat ennalta arvaamattomat ja niihin ei voida mitään johdonmukaisuutta soveta. Ja neuvosto on ehdottanut, että käytettäisiin yhtä fiskaalista ankkuria Onko komissio aikeissa soveltaa tällaista lähestymistapaa, että voitaisiin valita jompikumpi näistä ankkureista, ja jos kyllä, niin mitä te suosittelette? Kollega Dieselbun myöskin totesi, että säännöt ovat mutkikkaat ja niissä pitäisi myöskin vaalia jonkin verran joustavuutta. Ja EFBkin on todennut, että mutkikkuutta voidaan vähentää paremmin määr, määrittelemällä paremmin tällaiset pakolausekkeet. Mitä tulee tällaisen lausekkeen kriteereihin, kuten tekstissäkin sanotaan, niin kolmas ja neljäs, niiden pitäisi liittyä riippumattomaan arviointiin ulkopuolisen tahon toimesta, jotta voidaan välttyä opportunistiselta toiminnalta. Oletteko samaa mieltä tästä? Ketä, kenen pitäisi toimia riippumattomana tahona. Pitäisikö tämän tehtävän kuulua EFBlle, komission pääosastolle tai jopa uudelle virastolle? Kiitoksia. Thank you. are... Kiitoksia. Tietenkin perussopimukset antavat selkeät velvoitteet. Kuka aloittaa? Kiitos kysymyksestä todellakin ajatellen sääntöjen mutkikkuutta. Se on asia, jota tällä hetkellä arvioimme, eikä kysymys ole asiasta, joka olisi sataprosenttisesti suoraviivaista, sillä jos otetaan hyvin yksinkertaisia sääntöjä, silloin tulee tilanne, jos jäsenvaltiot sanovat, että ja sitä ja tätä ei oteta huomioon, ja että jollakin tavoin säännöt eivät heijastele todellista tilannetta erinäistä syistä. Ja jos ottaa huomioon lukuisia tekijöitä säännöissä tulee mutkikkaammat, joten täytyy löytää ratkaisu, jossa ei olla liian mutkikkaita, jossa kuitenkin saman aikaan jossa ei olla yksinkertaisia, mutta kuitenkin ottaa huomioon talouden erilaiset suuntaukset. Ja tämä perustuu todellakin siihen, että on kriteerejä, joita ei voida seurata välttämättä, miksi nimenomaan tuotantokuilu tai ja budjetin tasapaino rakenteellisesti. Me katsomme sitä, miten me voisimme yksinkertaistaa sääntöjä ja tehdä niistä ennustettavammat. Samaa on tehty myös Ecofinissa Alankomainen puheenjohtajakauden aikana Amsterdamissa, jossa tämä työ nähti johtavan siihen, että käytetään enemmänkin rahojen kulutukseen, varojen kulutukseen liittyviä arviointikohtia, ja tämä on sellaista, mikä on hallitusten valvonnassa paremmin se, miten varoja käytetään. Ja tätä kautta pyritään välttelemään vaihteluvuutta, mikä on yksi asia, joka on nyt esillä työssä, mitä tulee sitten vajeeseen ja velkaan kumpikin kriteeri on sellainen, jota on seurattava sitten pitkällä tähtäyksellä taloudessa. Voisi puhua, että olisi velkakriteeri, koska sekin on asia, joka vaikuttaa julkisen talouden pitkän tähtäyksen kestävyyteen, mutta se on asia, joka on enemmän, poliitik- mutta asia, joka on enemmän poliitikkojen hallittavissa, on vaje minä tahansa hetkenä, mikä on myös asia, joka täytyy ottaa huomioon. Mitä tulee sitten joustavuuteen, on olemassa tiettyä joustavuutta kasvujen vakaussopimuksessa. Ja tuo joustavuuden aste on heijastunut jo nyt komission tiedonannosta, joka perustuu joustavuuden käyttöön olemassa olevissa säännöissä kasvukasvuksessa, miten käytetään rakent- erilaisia lausekkeita, miten vahvistellaan finanssipoliittisia toimia talouden syklin mukaisesti. Ja tässäkin me teemme tällaisia yleisarvioita, emme aina sovella sääntöjä puhtaan matemaattisesti. Sitten on tietysti toimijoiden välinen arkkitehtuuri, jossa jäsenvaltioiden finanssipoliittisen äh, suorituskyvyn seuranta kuuluu komissiolle ja uskomme, että sen tulisi siellä myös pysyä – me olemme myöskin todenneet, että, että meillä tämä on finanssipoliittinen komitea, joka antaa riippumatonta neuvontaa. Sekin katsoo sääntöjen soveltamista ja antaa ennakoivaa, ennakoivia neuvoja siitä, mitkä voisivat olla asianmukaiset, mikä voisi olla finanssipolitiikan luonne euroalueella. Ja sen tämä komitean raporttien mukaan on ollut kaiken kaikkiaan tyydyttävää kasvu- ja vakaussopimuksen toimeenpanoa, ei tiukasti eh, kirjaimellisesti, mutta se mahdollistaa tasapainon, eh, finanssipoliittisen kestävyyden ja taloudellisen kasvun tukemisen välillä. Uh, Miguel Viegas, Google Group. Miguel Viegas. Vou falar em português. Eu tinha... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Pari kysymystä komission jäsenille. Ensinnäkin metodologiaan liittyen ja toisaalta taas ihan yleisellä tasolla. Jos katsotaan komission arviota Portugalin alustavasta talousarviosuunnitelmasta, niin kysehän on 10 prosenttiyksikön tasosta. Kun arvioidaan tuotosta huomioiden tulot ja menot, niin olemme aika lailla lähellä tavoitteita. Mutta ehdotetut toimenpiteet ovat hyvin herkkiä, joten miten päädytte tällaiseen arvioon? Kansalaisten on vaikea ymmärtää, että maa, jonka nimellinen alijäämä on 0,1 prosentin tasolla, niin se luokitellaan sääntöjen rikkojaksi. Ja näyttää siltä, että komissio ikään kuin vainoa ja kiristää Portugalin kansaa neoliberaalilla lähestymistavalla. Vuonna 2015 Portugalissa lähdettiin uudelle tielle työntekijöiden ja eläkeläisten tulotaso vakautettiin, mutta sadat tuhannet Portugaliin kansalaiset, jotka saavat 200-300 euroa palkkana tai eläkkeenä per kuukausi. Ja nyt vaaditaan lisää menoja, mutta se vaikuttaa tietenkin kokonaistilanteeseen, joten 0,25 prosentin BKT-ylijäämä, onko se liiallinen? Jos katsotaan Portugalia, niin siellä käsitellään vielä monia puutteita ja ongelmia. Myöskin julkisten investointien osalta. Eikö Keskipitkä aikavälin tavoite ole suhteeton, paitsi jos suostutte sitä muuttamaan. Eli tarkoituksenahan kyllä pitäisi olla se, että luovutaan tästä säästöpolitiikasta. Kiitoksia. Herra Vegas, ensinnäkin haluan muistuttaa säännöistämme. Ja komissio ei keksi näitä sääntöjä, vaan soveltaa näitä sääntöjä. Jos puhutaan menoista ja rakenteellisesta alijäämän niin huomattava poikkeama. Tuo voidaan todeta, mitä tulee vaadittuihin ponnisteluihin, joilla pitäisi olla 0,6 prosenttia 2017 2018, niin kuin tässä on vastaan nopeasti herra Pereralle, että tämä ei estä nyt meitä olemasta, meitä olemasta sitä mieltä, että ponnistelut olivat todellakin tähän mennessä olleet jo huomattavia ja että erot vähentyivät usein vuoden aikana ja näin voidaan osoittaa luottamusta Portugalin talouteen. Sitten jos toinen maa, jonka tunnen hyvin, on myös vaarassa olla noudattamatta sääntöjä. Maan nimi on Ranska. Ja tietenkin silti voimme luottaa maan vahvuuteen ja voimme olla iloisia siitä seikasta, että Ranska voisi päästä liialliseen alijäämän menettelystä pian. Sanolla on oma merkityksensä, mutta menettelytavassa Metrotavat eivät vaikuta välittömästi ja tarvitaan rakentavaa vuoropuhelua, mitä käymmekin Portugalin hallituksen kanssa. Kyse ei ole tunteista. Tietenkin yhdessä voimme, on kaikki edellytykset edetä, että saa yhdessä sitten Portugalin taloudesta vielä yleisesti ottaen. Tietenkään emme voi ota kantaa Portugalin sisäpolitiikkaan. Siellähän on vilkasta poliittista elämää niin kuin muuallakin. Tarkoitan tällä sitä, että mielestäni teidän diskurssinne tästä neoliberaalista politiikasta tai meidän me sanelisi suokan anteeksi menee hiukan metsään tämä arvionne portugalilaisella ei ole mitään valittamisen aiheita meidän komissiostamme. Komissio on kieltäytynyt silloin, kun politiik- oh, Portugali teki työtä päästäkseen pois omasta ohjelmastaan. Emme pakottaneet Portugalille mitään säästöpolitiikkaa. Me emme mitenkään estä sitä, että tämänhetkinen hallitus tai aikaisempikin hallitus voi noudattaa juuri sitä politiikkaa, mitä haluaa. Ja joissakin mielin jossain mieleen olemme tyytyväisiä tästä politiikasta. Henkilökohtaisesti tämä ei ole mitään neoliberaalia politiikkaa. Emme ole täällä sanelemassa, sanelemassa yhtään mitään tämän tyyppistä Portugalille. Olemme tietoisia kriisin eh, jättämästä perinnöstä ja sen sitkeydestä ja vaikeuksista, joita monet kansalaiset kokevat. Me emme ole täällä estämässä, etteikö tähän reagoitaisi, vaan niin kauan kuin vain sääntöjä noudatetaan ja kehitytään sovitussa puitteissa. Ja var- tämä komissio ei ole alkanut soveltaa nimellisesti mitään sääntöjä. Tietysti keskustelua käytiin 2016 kesällä ja pohdittiin mahdollisista sakoista Portugalille tai rajoitettaisiin rakenne rahaston tukia, mutta näin ei kuitenkaan päätty tehdä. Se olikin viisas valinta ja olimme ihan oikeassa, koska puoli vuotta tämän jälkeen Portugali pääsi pois tästä liiallisen alijäämän menetystä, joten älkää ollenkaan epäilkö sitä, etteikö tämä komissio aivan äh, pyrkisi parhaimpaan lopputulokseen Portugalin ja sen kansan kohdalla. Mit, ja tulee sitten rakenteelliseen vaiheeseen keskiaikavälillä. Voisin vastata siihen keskivaiheen tavoite säännöt ovat ja ne koskevat kaikkea. Se on 0,5, 0,25, jos, jos tilanne olisi aivan äh, olisi kielteinen suhdanteiden kannalta, joka on nyt tilanne Portugalissa, ja hyvä niin, siellähän menee aika hyvin ja jopa poikkeuksellisenkin hyvin, kun ajatellaan yleistä tilannetta. Kiitoksia. Rakennerahastojen kohdallahan kom- parlamentti antoi oman panoksensa. Tämä oli viisas päätös. Hiukan omituinen tilanne, koska ö, vakauskasvusopimus on, se olisi 0,1 prosenttiin saakka. Ja komission pitää hyväksyä nämä asetteet ja sitten kuitenkin maat asettavat omat tavoitteensa ja komissiolla on oma arviointinsa maiden kehityksestä. Mielenkiintoinen asia käsitellä, mutta sitten seuraavan puhujaan Marko Valli. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymyksen italiaksi, joten kaksi kysymystä teille. Ensinnäkin jotakin, mikä olisi olisi ottaa aiemmin jo esille, mutta en saanut puheaikaa, olisin sitä kysymyksen, joka koskee vajetta tai velkaantumista. Se ei käynyt siis selväksi siis, mutta mitä tulee tähän vajemenettelyyn, sekä ei käyvän selväksi kaikkea ajatellen tilannetta kahdessa maassa, Saksassa ja Alankomaassa, olisin tietää, millen, miten tämä ongelma jotain ratkaista – puhutaan siitä, että pyrittäisiin uudistamaan eurooppalaisia istunnollisia puitteita, että juuri näiden maiden tapauksessa, joissa on ylijäämä, että tämä siirtyisi jotenkin muualle. Ja sitten velkautuminen sellaisessa maassa kuin minun maassani Italiassa, meillä on hyvin korkea taso, 133 prosenttia sanottiin, mutta haluaisin kuulla teiltä ymmärtää, pieni leikkaus, jota komissio on vaatinut, miten se vaikuttaa rakenteellisesti? Eikö olisi parempi myönteisenä hetkinä investoida nämä varat paremmalla tavalla ja toteuttaa enemmän menoja tiettynä ajankohtana sen sijaan, että vähennettäisiin velkaa puuttuen nimenomaan BKTL. Minusta tämä olisi parempi mahdollisuus pitkällä tähtäyksellä saada tilanteen hallintaan kuin nyt lyhyellä tähtäyksellä tehdä pieniä muutoksia. Uh, uh, kiitoksia tästä kysymyksestä. Ensinnäkin makrotaloudellisen epätasapainon menettelystä. Mehän keskustelimme edellisen kierroksen aikana varoitusmekanismia koskevasta kertomuksesta ja MIP ei liity vain ainoastaan alijäämään, vaan myöskin vahvaan ylijäämään. Ja tästäpä syystä Saksa ja Alankomaatkin kuuluvat makrotalouden epätasapainon valvontamenettelyyn. Tästäpä syystä myöskin niihin sovelletaan perusteellisia tarkasteluja – ja komissio esittää oman arvionsa jo heti vuo, ensi vuonna. Ja ne on luettavissa myöskin maakohtaisista suosituksista, jotka näille maille esitetään. Ja mitä tulee sitten taas tähän finanssipoliittiseen näkymään, viittasitte Italiaan, mutta mielestäni tämä on laajempi tämä kuva. Näin me olemme arvioineet tilannetta Eli on löydettävä tasapaino kasvua ja vakautta vaalien. Me tarvitsemme eriytetyn lähestymistavan ja olemme sanoneet, että ne maat, joissa velkataakka on suurimpi ja suuremmat huolenaiheet julkiseen rahoitukseen, niin niiden pitäisi jatkaa sopeutusta toimiaan keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Italia on Kreikan jälkeen velkatakan osalta kakkosena, eli velkakustannukset ovat erittäin korkeat, joten julkinen velka pitää saada laskevalle uralle jotta pelivaraa löytyy, mikäli uusia shokkeja jossain vaiheessa ilmenee. Ja näin komissio on toiminut. Kiitoksia. Thank you. Um, Gero. Kiitoksia. Sitten edustaja Annemans. Dutch. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hollantia. Haluaisin keskustella Belgian ta- talousarviosta ja valtiovarainministerimme kommentti sanoi, että tässä on kyseessä tällainen muutoksen voimaa ja pyritään vähentämään velkoja, varmistaa tuleva tilanne. Ja sitten viime vuonna korot olivat alhaa tietenkin ja komissio tuli siihen muuskavan tuloksen, että velat vaan lisääntyvät ja valtion velka, vaikka sitä pitäisi vähentää. Ja sillä välin kuitenkin Belgian hallitus pyrkinyt saamaan tasapainon 2018 koko koalition tuella tämä perusotettu pois suunnitelmasta. Voisitteko analysoida Belgian tilannetta ja Belgian valtion velkaa ja voisitteko pohtia, minkälaisia pitkän, keski- ja pitkän aikavälin ris- riskejä niin kuin puhutaan raportissa, riski huomattavasta poikkeamasta, mitä tulee ehdotettuun sopeutukseen ja keskivälin budjettitavoitteesta. Tämä tuntuu varsin vakavalta ja haluaisin kysyä teiltä, onko tämä todellakin näin vakavaa kuin näyttää? Okay. Uh, as far as, uh... Mitä tulee Belgiaan, tilanne on hiukan parantunut. Ajattelen syksyn, uh, en nyt että vai tulisi no, uh, viiteen myöskin 0,7 parasta BKT rakentelistan osalta, että meillä on niin myönteinen vuoropuhelu ja voimakas vuoropuhelu jäsenhallituksen kanssa, joka jo on johtanut tuloksiin. Mitä velka on vähentymässä viimeinkin, ja sanoin, että tämä, meillä on kaksi asiaa, jotka liittyvät tähän yleiseen sovitteluun. ensinnäkin mennessä, joka koski vuosien 16 edistys ja kokonaisuuden ajatellen sitä, että tapahtunut huomattavaa budjetusta budjettin osalta vuoden 16, joka on poikkeava kummankin vuoden osalta yhteensä, se ylittää sallitut marginaalit, mitä tulee sitten suunnitelmuvuosille 18, Belgian suunnitelmat merkitsevät poikkeus, joka on hyväksyttävissä vuodelle 18, mutta yritet, ottaa huomioon se, miten raja on yritetty vuonna 1718, tämä huomioon ja olemme siksi kehottaneet viranomaisia ryhtymään ponnisteluun sen varmiseksi vuonna 2018 budjetti vastaisi eh, kasvu- ja vakaussopimusta. Yleisesti ottaen meistä tuntuu siltä, että Belgiassa on eh, luotettu liikaa liian alhaiseen menotasoon. No, tilanne on paranemassa, mutta edistystä kuitenkin olisi odotettava lisää. Jos saan vielä puheenjohtaja. Minulla oli kolme minuuttia. Ehm, siis tulkitsen niin, että jotenkin tämä vielä menettelee ette ole missään paniikissa ja huolimatta 105 prosentin osuusta BKTstä Belgia teidän mielestänne vielä tässä voi onnistua? Te hiukan suhteellistan hiukan tässä, suhteellista, tai siis relatiivisoitte hiukan mm, tätä raporttianne. Oui, je pense avoir répondu à cette question. Niin, mielestäni kyllä vastasin tähän kysymykseen. Thank you. Tom van den Kenderlare. Dank u wel, voorzitter. Ik heb... Edustaja van den Kandelaar. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kysymys komission jäsenelle Dombrovskisille. Mitä tulee Italian esimerkkeihin ja Belgian tilanteeseen? Italia ja Belgia eivät jos eivät näitä tavoitetta saavuta nuorena belgialaisena, se tietenkin minua huolestuttaa. Meidän tilanne on heikko Kreikan, Italian ja Portugalin jälkeen me olemme neljännellä sijalla ja sitten ikääntymisen suhteen olemme kakkossijalla ja sitten mitä katsotaan sosiaalimenoihin, niin 13 miljardia tulee lasku kasvamaan ja mitä Belgiaan tulee ja moniin muihinkin jäsenvaltioihin, niin Tämä ikääntyminen näyttää olevan melkoinen haaste, mutta äh, kevätpaketissa tämä kyllä on huomioitu ja vaikealta vissiin, vaikea tulee olemaan äh, se tehtävä, että lähdettäisiin kuvaamaan tätä ikääntymisongelmaa ja esittämään jonkinlaisia korjausliikkeitä tähän liittyen. Ehkäpä komissio voisi tässä suosituksineen vaikuttaa positiivisesti, eli ennaltaehkäisevin toimin, ja kysyisinkin, että miten komissio voisi toimia vielä paremmin, jotta nämä ikääntymiseen liittyvät kustannukset pysyisivät hallussa sekä Euroopan unionissa että euroalueella. Kiitos kysymyksestä. Mitä tulee Finanssipoliittiseen suorituskykyyn tietysti pit, pitkällä tähtäyksellä, niin velka ja vajekehitys. Olemme nähneet, että keskimäärin budjettivaje keskimäärin Belgiassa on alenemassa 2,5 prosentista ennustettuun 1,5 ja 0,5 ensi vuonna. Näemme, rakenteellisen tasapainon vakaana 1,5 prosenttia tälle vuodelle ja ensi vuodelle, mutta kokonaisarviomme on, että Belgia on vaarassa joutua tilanteessa, jos ei noudata enää sääntöä. Ja ajattelen julkisen velan tasoa, joka täytyy myös katsoa siinä, miten rakenteellinen budjettivaje on pienemmässä ja tätä kautta tietysti julkinen vaje kasvaa nopeammin. Nyt on nähtävissä pulkinen, julkinen velka on 105,7 viime vuonna 100,3,8 prosenttia ja, ja 202,8 ensi vuonna. Mitä tulee finanssipoliittiseen suorituskykyyn, voimme olla arvioineet myös pitkän tähtäyksen kestävyyttä, mitä tulee julkiseen rahoituksen ja ikääntyvään väestöön. Ja ajatellen sosiaaliturva ja terveydenhoitomaksuja, jotka ovat sellaisia parametreja, joita me seuraamme. Siksi olemme tehneet suosituksia toimenpiteistä, jotka koskevat esimerkiksi eläkeuudistusta, toisen pilarin eh, eläkkeitä, on yhteys eläkeiän ja eliniän odotteen välillä ja, ja on varmistettava, että että, tilante, että tilanteessa, jossa väestö ikääntyy, voidaan varmistaa pitkällä tähtäyksellä julkisen talouden kestävyys. Ja tämä heijastuu ei pelkästään finanssipoliittisessa arviossa, vaan myöskin maakohtaisissa suosituksissa, joissa teemme esityksiä, jotka liittyvät pitkän tätäyksen kestävyyteen. Niin. Okay, so thank you. Hyvä, kiitos. Ihan lyhyt kysymys ja kommentti. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että en nyt kommentoi tätä erityistilannetta, niin kuin monet täällä jo tekivät kaiken kaikkiaan. Totean, että komissio pyrkii toimimaan älykkäästi, soveltamaan sääntöjä älykkäästi ottaen huomioon taloudelliset suhteet ja erityispiirteet, johon liittyy elpyminen, joka ja inflaatio ja palkkakehitys on kuitenkin maltillista. Tämä on haastava tilanne. Tietysti samanaikaisesti on totta, että koko joukko metotapa, jota tarvitaan. Tämä, tässä näkyy tiettyjä väsyde, väsymyksen merkkejä, kun pyritään sopeuttamaan joustavaa, mutta monimutkaisia sääntöjämme ja pitäisi löytää hiukan selkeämmät keinot päästä samaan tulokseen. Perustelut puoli on varsin haastavaa. Tämä on tavallaan objektiivinen elementti. Ymmärrän, että ei ole helppo muuttaa sääntöjä, koska on selkeät säännöt perussopimuksessa lainsäädännössä. Ja tietysti tässä tarvitaan lainsäädäntöä ja pehmeä lainsäädäntö tavallaan, tai suositukset, suositukset voi tätä korvata. Mutta minua kiinnostaa tietää, miten te sovitatte yhteen tämän arvion, joka mielestäni on asia, jonka tekin täysin jaatte, ja miten sovitetaan yhteen tuleviin vaiheisiin toimenpiteisiin, kun keskustellaan yksinkertaistamista teknisestä tasosta ja tuotantovajeesta toisaalta. Ja mitä sitten tulee tapahtumaan vakaus ja äh, tälle finanssipoliittiselle sopimukselle toisaalta, jos siinä ei, käsit, jos ei käsitellä lainsäädäntöä eikä rajoiteta so- sovellusalaa, koska jos lainsäädäntöä ei voi muuttaa, mm, toisaalta lainsäädännössä on tiettyjä tekijöitä, jotka mahdollisesti liittyvät tähän. Sanoisin myös, että parlamentti ei tietenkään olisi tyytyväinen, jos emme olisi täysin mukana eri toimen menettelytavoissa yhteislain säätäjinä. Olen tämän aikaisemminkin sanonut, mutta tämän seikan lisäksi minua oikeastaan enemmän kiinnostaa se, miten te näette tämän osan matkaa kohti, miten sanoisin, sitä kun arvioimme sääntöperusteista järjestelmäämme ja miten pidämme kiinni tästä sääntöperusteisesta mekanismista, koska muutoin olen kyllä varsin skeptinen siitä, että finanssipoliittinen komitea saisi poikkeuslupia eri oikeuksia jotka sopimus selkeästi antaa komissiolle tai kansalliselle parlamenteille, mutta toisaalta tässä saataisiin paremmin käyttöön sopivampi laitevalikoima, kun otetaan huomioon kansalliset finanssipolitiikat, yhteiset säännöt ja talouden todellisuus. Tämä, nämä kaikki eri kysymykset tuntuvat liittyvän hyvin toisiinsa. Tässä te, minun kysymykseni teille. Kiitoksia kysymyksestä. Tämä todellakin on jotakin, mitä me tällä hetkellä käsittelemme. Minä jo hahmottelin tätä äh, ratkaisu, joka meidän löydettävä sääntöjen yksinkertaisuuden ja erilaisten tekijöiden huomioittamisen välillä. Olemme ehdottaneet tällaisia yksin, me ehdota liian yksinkertaisia ratkaisuja, koska niissä on tietysti se houkuttavuus, että ne ovat yksinkertaisia, mutta kun on mutkikkaampia tilanteita, on se kysymys esille siitä, että ne eivät ota huomioon – eri todellisuuksia eri jäsenvaltioissa. Sitten on toinen äh, ratkaisu, joka myös on löydettävä, joka liittyy tähän kokonaisratkaisuun, joka jää, tai sitten komission mahdollisuus käyttää äh, sääntöjä, soveltaa niitä suhteessa ennustettavuuteen. Me olemme tekemässä työtä myös tämän parissa – ja kun me keskustelemme tästä tuotantokuilusta ja siihen liittyvistä kysymyksistä, ja kun seuraamme sitä, mitä Amsterdamissa Ecofinin kokouksessa keskusteltiin, jossa puhuttiin siitä, että pitäisi painottaa enemmän näitä äm, vi, menojen viitearvoja, jotka ovat asioita, jotka ovat äh, jäsenvaltioiden osalta tärkeitä, koska koska kysymys on pitkäaikaisemmasta jaksosta, jota voidaan silloin soveltaa. Mitä tulee sitten kasvu, tulee rahaliiton sääntöjen integrointia mukaan, jotka liittyvät siihen, että tulisi tämä talousarvoliiton sovintamisen paketti ja siinä, että integroitaisiin tämä sopimus, kasvu- ja sopimus yhteisöllisiin puitteisiin niin, että otetaan huomioon joustavuus, jota on kasvu- ja vakaussopimuksessa, ja tämä vaatii sitä, että on tavoite, joka on integraatio, jossa ovat mukana erilaiset muiden hallitusten välistä ratkaisusta, niin kuin kasvu- ja niin kuin vakausmekanismi, joka pitäisi ottaa mukaan tähän eurooppalaisiin puitteisiin, joka vaatii myöskin vastuvelvollisuutta demokraattisesti ja siis vastuvelvollisuutta myöskin Euroopan parlamentille. Mitä tulee sitten tähän finanssipoliittiseen komiteaan, sillä on tehtäviä, jotka on selkeästi määritelty. Se on neuvoa antava elin, joka esittää arvion Euroopan unionin finanssipoliittisten sääntöjen soveltamisesta ja antaa suosituksia tai ennakoivia suosituksia Euroopan, euroalueen finanssipoliittisten tilanteen finanssipolitiikan luonteesta, mutta se ei sinänsä äh, esitä suosituksia komissio, mitä tulee nimenomaan jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen seurantaan, eikä komissio tule näitä äh, sääntöjä tai tätä tilannetta muuttamaan. Äh, Muutama sana vielä. Me olemme alkaneet käsitellä tätä kysymystä joulukunnallisessa paketissa, mutta mitä tulee yksinkertaista, missä emme voi vielä loppuun keskustella tästä joulukuussa. Ja meidän täytyy jättää lisätarkastelu budjettikuripaketista ja talous, ohjaus, talouden ohjauksesta ja tuonemmaksi. Mitään yksinänsä lääkettä ei kuitenkaan tähän ole on puhua jo yksinkertaisuudesta ja joustavuudesta, mutta tämän takia oikeastaan tiedän, että komissiolla on moniakin rajoituksia, mutta roolimme on kuitenkin se, että yritetään löytää aina oikea tasapaino. Ja tämän takia olen myös sitä mieltä, että komission rooli budjettikysymyksissä pitäisi säilyttää täysin. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Täytyykin lopettaa tässä yksi minuutti vielä. Herra Kalve Shampoo. Sorry, I realize now. Very quickly, because we need... Hyvin nopeasti. Joo. Uh, Kyllä toki. Haluan vain muistuttaa. Ei, ei voida sanoa, etteikö Espanja esittäisi budjetinsa ja sitten Katalonian tasolla ole mukana ollenkaan. Puhun nyt espanjalaisena ja eurooppalaisena. Jos te haluatte, haluatte tehdä palveluksen Espanjan kansalaisille, niin pyydän, älkää hyväksykö tämän tyyppi tyyppistä hallituksen vastuunpakoilua. Se, mitä tapahtui äh, Katalonissa, ei ole mikään yllätys. Sitä on valmisteltu 15 vuotta ja hallitukset ovat tässä olleet väärässä. Teidän pitää vaatia heiltä kahta asiaa budjetin kannalta. Tämä hyödyttäisi koko Eurooppaa ja vaalipiirin toisaalta, että palautetaan sisämarkkinat ja muutetaan radikaalilla tavalla äh, toimivaltuuksien jakoa alueellisesti. Muutoin budjettia ei saada aikaan. Te ette auta, jos olette liian löysiä ja annat hyväksytte kaiken. Niin, emme ole mitenkään löysiä. Me otamme huomioon poliittiset realiteetit. Vielä pikku lyhennys tähän, yksi kommentti tähän loppuun. Tietenkin katalonen tilanne, en aliarvioi mitenkään tätä teostilannetta ja sen seurauksia ja kontekstia. Mutta tämä se tietysti osittain, että tällä hetkellä ei ole voitu äänestää talousarviosta. Siksi otinkin erikseen Espanjan tilanteen. Erotin sen Itävallasta tai Saksasta, jossa ei ole koalitiota, mutta Espanjassa kuitenkin on hallitus, mutta se ei ole tavallaan toimiva hallitus. Se ei ole pystynyt esittelemään budjettiaan. Mutta meillä on kaikki syy uskoa, että hiukan myöhemmin näin kyllä tapahtuu. Ja samalla tavoin kuin kohtelemme Saksaa ja Itävaltaa muista syistä, niin me pyydämmekin, että tämä talousarvio mahdollisimman nopeasti Espanjassa esitetään ja noudatetaan täysin Euroopan asettamia kriteerejä. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt voimme lopettaa tämän keskustelun ja komission erityisoikeudet on selkeästi todettu ei vain lainsäädännössä, mutta myös perussopimuksissa – että olemme jo vähentäneet harkinnanvaraa ja tietysti tähän liittyy omat rajat, ettei olla sitten ristiriidassa itse perussopimusten kanssa. Joskus tämä liittyy poliittiseen logiikkaan, mutta myös lainsäädännön vahvuuteen. Kiitän teitä läsnäolosta ja kokous päättyy.